Okay. So I... propose that we... Niin esittäisin, että nyt jatkaisimme kokoustamme. Työpajan merkitys, eurooppalaisen yhtiölain tulevaisuus. Todellakin äärimmäisen tärkeä aihe ajatellen Euroopassa yrityksiä, fuusioiden digitalisoituminen ja sitten toimipaikkojen siirrot ja niin päin pois. Tervetuloa kaksi asiantuntijaa, professori Vanessa Knapp yhdistyneestä kuningaskunnasta. Hän on osa komission yhtiölai työryhmää ja rouva Jessica Schmidt. Hän käsittelee rajat ylittäviä toimia. Professori Schmidt on erittäin tunnettu yhtiölain asiantuntija Pairotin yliopistosta. Professori Knapp ensin. Good morning, ladies and gentlemen. Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin kiittää tästä mahdollisuudesta tulla keskustelemaan kanssanne yhtiölain digitalisoitumiskysymyksistä. Ajattelin, että olisi varmaan hyvä ensin selvittää nykyinen tilanne. Suurimmassa osassa tapauksista jäsenvaltioiden yhtiölaki kirjoitettiin ennen kuin digitalisointi oli mahdollista joissakin tapauksissa yli sata vuotta sitten. Ja se tarkoittaa sitä, että laki on kirjoitettu niin, että asiat hoidetaan käyttämällä paperinpalasia ja yhtiölakia on todella muutettava, jotta yhtiöt voisivat hyödyntää digitaaliteknologiaa. Jossakin maissa näin on jo tehty, Latviassa, Tanskassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa esimerkiksi. Näissä maissa, joissa muutoksia on tehty, voidaan perustaa yhtiö eh, verkossa, voidaan toimittaa tietoja yrityksistä eh, myös verkossa ja yhtiö- ja osakkeenomistajat voivat eh, viestiä keskenään käyttämällä digitaalista teknologiaa. Myös yleisön on helppo saada yhtiöistä tietoja verkosta. Mutta kaikissa jäsenvaltioissa tilanne ei ole tämä toistaiseksi. Euroopan unioni on jo ryhtynyt tiettyihin toimiin, jotta yhtiöt voisivat hyödyntää digitaaliteknologiaa. Esimerkiksi jäsenvaltioilta on jo vaadittu, että tietyt asiakirjat voidaan toimittaa sähköisesti. Yhtiörekisterit ja muut on luotu niin, että voidaan jakaa tietoja keskenään helpommin. Avoimuusdirektiivin ja osakkeenomistajan oikeuksien direktiivin mukaan pörssinoterattuilla yrityksillä on mahdollisuus käyttää sähköistä viestintää, mikäli ne haluavat sitä käyttää osakkeenomistajien kanssa. Osakkeenomistajilta on saatava tähän lupa ja tarvitaan tietyt olosuhteet. Meillä on myös EIDS-asetus, kautta yhtiöt voivat käyttää kansallista tunnistautumisjärjestelmää hyödyntääkseen julkisia palveluja muissa jäsenvaltioissa, missä niillä on EIDAS-järjestelmä myös käytössään. Joitakin toimia on siis jo tehty Euroopan tasolla, mutta ne ovat vielä suhteellisen rajallisia. Kun ajatellaan näitä digitalisoitumisongelmia, yhtiölain osalta on muistettava muutama asia. Ensinnäkin on otettava käyttöön sellainen lähestymistapa, joka on teknologian mielessä neutraali. Me emme tiedä, minkälaista teknologiaa tulee olemaan viiden vuoden päästä tai edes kuuden kuukauden päästä, joten mitään tiettyä teknologiaa ei haluta sitoa näihin vaatimuksiin jos edellytämme ihmisiä käyttämään digitaaliteknologiaa, on tärkeää ajatella, minkälaisia kustannuksia siitä tulee ja mitä hyötyä siitä voidaan saada. Toinen tärkeä asia koskee sitä, että olisi muistettava, että ihmisten halukkuus käyttää digitaalisia äh, palveluja vaihtelee paljon. Nuoret yrittäjät haluavat ehkä aloittaa uuden yrityksen mielellään hyödyntäen digitaalista teknologiaa ja äh, toimia sen kautta mutta toisaalta meillä voi olla spektrin toisessa päässä osakkeenomistajia olemassa olevissa yrityksissä, jotka eivät ollenkaan tunne olevansa kotona digitaalisessa ympäristössä ja mielellään käyttäisivät edelleen paperinpaloja, koska se toimii heidän kohdallaan hyvin. Ja toimet tällä alalla on todella oltava sellaisia, joissa huomioidaan tämän spektrin molemmat päät. Toinen asia, joka on pidettävä mielessä, koskee sitä, että digitaalisuudessa voidaan päästä eteenpäin jakamalla hyviä käytäntöjä. Meidän on pohdittava tässä kahta tärkeää asiaa. Ensinnäkin viestintä yritysrekisterien välillä ja toisaalta yrityksen ja osakkeenomistajien välinen viestintä. Jos katsotaan ensin tätä mm, yritysrekisteripuolta, niin kuten sanoin, joissakin jäsenvaltioissa on jo mahdollisuus Äh, verkon kautta äh, perustaa yrityksiä, kuten edellä mainitut Liettua, Latvia, Luxemburgia, nämä aikaisemmin mainitut maat. Ja toisessa noissa osa voidaan hoitaa noin. Voitaisiin ajatella sitä, voitaisiinko digitalisoida tämä tietty osa prosessia. Toisaalta, jos yritys perustetaan verkossa, niin olisi erittäin hyvä, jos meillä olisi jonkinlainen standardin perustusasiakirja, niin että henkilöt voisivat käyttää tiettyä vakiolomaketta yritystä perustaessaan, ja se voisi nopeuttaa menettelyä. Sitä voitaisiin tarvittaessa myös muuttaa, mutta sitä voisi olla nopeut, nopeutusvaikutus. Edelleen joitakin asiakirjoja on toimitettava myös myöhemmin. Direktiivissä todetaan, että tietyt ydinasiakirjat olisi toimitettava sähköisesti usein e, yritysrekisteriin tarjota paljon enemmänkin tietoa ja olisi hyödyllistä, jos yritykset voisivat toimittaa kaiket tiedot verkkoon, eikä ainoastaan näitä keskeisiä tietoja joskus ihmisiä huolestuttaa, kun aletaan puhumaan verkosta eh, ja pohtivat turvallisuutta. Se on tietenkin tärkeä alue, miten voidaan varmistaa se, ettei ole mitään petoksia, eh, esimerkiksi mitä tulee rahapesuvaatimuksiin ja muihin. Käsittääkseni jäsenvaltioissa on hyviä käytäntöjä, joiden mukaan nämä asiat hoidetaan jo. Voisimme jakaa näitä hyviä käytäntöjä ja pyrkiä tunnustamaan, tunnistamaan tiettyjä vähimmäisstandardeja, joita ihmiset sitten noudattaisivat Toisaalta kun ajatellaan ihmisiä, jotka haluavat tietoa yritysrekisteristä, kuinka voidaan varmistaa, että, että tiedot ovat hyviä. Toistaiseksi, jos kopio saadaan rekisteristä, niin siihen on asetettava sertifiointileima, mutta jos he saavat sähköisen kopion, niin ainoastaan pyydettäessä siihen saadaan sertifiointi. Tämä on hieman erikoista mielestäni. Eli tilanne riippuu siitä, onko kopio paperilla vai sähköisenä. Voisimmeko myös katsoa yhteenliittyvyysasioita yritysrekisteröiden välillä. Tässä vaiheessa tietoa vaihdetaan ainoastaan yhtiön eri sektorin kautta tai, tai sulautumismenettelyissä, mutta meillä on paljon enemmän mahdollisuuksia nyt käyttää laajempiakin tietoja varten tätä mahdollisuutta. Sitten kun ajatellaan yhtiöiden ja osakkeenomistajien ja muiden välistä viestintää, tässä merkittävä kysymys koskee sitä, pitäisikö yhtiöiden voida hyödyntää näitä mahdollisuuksia, jos ne haluavat, ja pitäisikö jäsenvaltioiden vaatia antamaan yritykselle tämä mahdollisuus. Yrityshän voisi esimerkiksi järjestää järjestää kokouksia sähköisesti tai antaa tietoja vuosikertomuksista tai tilinpäätöksistä tai osakkeenomistajien oikeuksista koskien osakkeita tai, tai mahdollisista yrityksen ostoista. Kaikki tämä tieto voitaisiin välittää sähköisesti. Se olisi nopeampaa ja halvempaa osakkeenomistajat voisivat käyttää oikeuksiaan sähköisesti äänestämällä tai asettamalla edustajiaan kokoukseen tai esittämällä kohtia esityslistaan tai esittämällä päätöslauselmia. Tämä yksinkertaistaisi tilannetta. Kuten sanoin aikaisemmin, olisi pohdittava mahdollista sellaisten osakkeenomistajien suojelua, jotka eivät halua käyttää elektronisia välineitä, vaan haluavat paperikopioita toimintaansa varten pörssinoteerattuilla yrityksillä on jo nyt mahdollisuus hyödyntää digitaalista teknologiaa tietyssä määrin, mutta käytännössä eh, eh, sitä ei ole hyödytty, niin paljon kuin olisi voitu odottaa. Usein on epäilyksiä siitä, mitä tapahtuu kansallisen lainsäädännön mukaisesti, jos teknologia ei oikein toimi. Jäsenvaltioiden olisi syytä tunnistaa, onko olemassa kansallisessa lainsäädännössä sellaisia sääntöjä, jotka vaikeuttavat yhtiöitä hyödyntämään digitaaliteknologiaa ja voisimmeko jakaa parhaita käytäntöjä. Meillä on yhtiöitä, jotka käyttävät digitaalista teknologiaa menestyksekkäästi ja nämä yritykset voisivat jakaa tietoa ja käytäntöjään muille yhtiöille ja tahoille, jotka ovat siitä kiinnostuneita. Uskon, että mahdollisesti hyötyä tästä voisivat saada erityisesti pörssinoteeratut yhtiöt, voisivat esimerkiksi jakaa hyviä käytäntöjä koskien näitä yleiskokouksia ja eh, standardimallien käyttäminen voisi olla hyödyllistä. Esimerkiksi jos annetaan eh, tietoa asioista, joista voitaisiin keskustella osakkeenomistajien kokouksesta, ja jos siitä olisi standardimalli, olisi paljon helpompaa välittää tietoa eteenpäin ja se voitaisiin hoitaa nopeammin ja ihmisten olisi myös nopeammin voisivat nopeammin omaksua nämä ehdotukset. Voisimme käyttää digitaalista teknologiaa myös tun- osakkeenomistajien ja investoijien tunnistamiseen. Esimerkiksi meillä voisi olla tällainen tietty oikeuksien tunnustamisen tapa, kun halutaan osallistua kokouksen tai äänestää tai, tai nimittää edustajia yhtiökokoukseen ja voidaan näin välittää yhtiölle, että haluaisin, että nämä tietyt tiedot lähetetään sähköisesti tälle toiselle henkilölle edustajalleni niin eikä minulle. Jossakin yhtiöissä on jopa todettu, tarvitaanko tällaisia tavallisia kokouksia ollenkaan vai voidaanko kaikki hoitaa sähköisesti. Tätä olisi tarkkaan pohdittavaa mielestäni, koska kuitenkin on jaettava tietoja osakkeenomistajille, osakkeenomistajille pitää olla mahdollisuus esittää kysymyksiä ja yhtiön on vastattava kysymyksiin. Ehkä tähän joitakin suojia tarvittaisiin, ehkä tarvitaan vähimmäismäärä osakkeen omistajia, jotka pyytäisivät eh, kokouksen järjestämistä, jos sitä pidetään tarpeellisessa. Eh, Skype-kokouksia käytetään moniin tarkoituksiin. Voisivatko yhtiöt käyttää samantyyppisiä eh, välineitä ja järjestää sähköisesti kokouksia? Sitten on muitakin alueita, joissa yhtiöt voisivat hyödyntää digitaalista teknologiaa. Ensinnäkin eh, verkkosivu, eh, jota käytettäisiin paremmin, jos voitaisiin esimerkiksi eh, verkkosivu rekisteröidä tiettyyn URL ja, yritysrekisterin yhdistään, niin voitaisiinko sitten hyödyntää tätä toimittain tietoja, joita laki vaatii, ja sitä voitaisiin hyödyntää mahdollisesti myös sanomalehtimainontaa varten. Se olisi varmaan helpompaa ja halvempaa. Ehkä tarvitaan joitakin pakollisia tietoja tällaisille verkkosivuille, nimi, tunnistenumero ja julkis, julkinen yleisen pääsy tälle kyseiselle sivulle pitäisi myös varmistaa. Edelleen yhtiöltä kansallisen yhtiölain mukaan edellytetään pitävän tiettyjä rekisterejä osakkeenomistajista, johtajista ja niin edelleen. Olisi hyvä, jos kaikki yhtiöt voisivat pitää nämä tiedot sähköisenä, eikä vain paperikopioina. Yhtiölläkin joskus antaa osakkeenomistajille tai muille kolmansille osapuolelle oikeuden päästä käsiksi näihin tietoihin. Olisi hyvä, jos ihmiset voisivat pyytää tätä lupaa sähköisesti sen sijaan, että tarvitaan paperilomakkeita asiakirjojen näkemiseksi. Tässä saataville saatavuuskysymyksessä pitää olla varovaisia. Usein pyydetään, kun pyydetään pääsyä tietoihin, tiettyihin asioihin, herää kysymys, mihin tietoja tarvitaan. Meidän on pohdittava sitä, pitäisikö yhtiön voida, voida todeta esimerkiksi, että emme halua antaa tätä tiettyä tietoa sähköisesti, koska meillä on huolia sen suhteen, miten tietoja halutaan käyttää jatkossa. Edelleen asioita olisi pohdittava koskien sopimuksia ja muita asiakirjoja. Voivatko yhtiöt tehdä sopimuksia sähköisesti? Mikä on sähköinen allekirjoitus yhtiön, yhtiön yhteydessä? Meillä on usein hyvin yksityiskohtaisia säännöksiä yhtiölaissa, laissa koskien sitä, mitä tarvitaan sopimuksen tekemiseen, ovatko ne yhteen sopivia digitaalisen teknologian kanssa. Usein yhtiössä vaaditaan muodollisempia asiakirjoja ja, ja voisi olla todella hyvä, jos erityyppiset asiakirjat, joita tässä yhteydessä vaaditaan, voitaisiin myös toimittaa sähköisesti. Toivon, että tämän kautta saatte käsityksen siitä, millaisia mahdollisuuksia yhtiöillä voisi olla digitaalisen teknologian hyödyntämisestä. Uskon, että potentiaalisesta tästä voivat sekä yhtiöt että heidän osakkeenomistajansa ja sääntelijät hyötyä. Ja myös yleisö voi siitä hyötyä, kun haluamme saada tietoa näistä yhtiöistä. Kansallinen yhtiölläkin voi joskus olla este, ja jos näin on, niin olisi hyvä pohtia tapaa poistaa nämä esteet niin, että yhtiöt todella voisivat hyötyä digitaaliteknologiasta. Olisi helpotettava tilannetta niin, että yhtiöt voivat hyödyntää tätä teknologiaa halutessaan. Tämä olisi oikein hyvä. Jos vaadimme yhtiöitä hyödyntämään digitaaliteknologiaa, ja tässä mielestäni meidän pitää olla varovaisia, niin silloin olisi pohdittava, ovatko vaatimukset suhteellisia ja kustannustehokkaita onko lähestymistapa teknologianeutraalia, onko riittävästi suojalausekkeita teknologian käyttäjä ajatellen. Kiitoksia ja nyt mielelläni vastaan kysymyksiin. Thank you, thank you very much. Kiitoksia kovasti alustuksesta. Varmaan tässä on aikaa myös jäsenillä sitä kysymystä, Ruvaka Modini. Kiitoksia puheenjohtaja. Enemmän kuin kysymyksiä, minulla on kaksi kommenttia. Ja puhuja päätti sanomalla, että valtiot, joissa on esteitä digitaaliselle teknologialle, ja minä kyllä Tiedän, että tällaisia valtioita on, joissa tällaisia esteitä on itse lainsäädännössä, mutta paljon tapahtuu digitaalisesti yrityksissä myös näissä maissa, joissa laki ei oikeastaan sitä mahdollista. Ja meidän pitäisi todellakin katsoa, mitä tapahtuu, mitä hyviä käytänteitä jo on. Suurin osa lainsäädännöstä tulkitaan jo niin, että äh, esimerkiksi ilmoitukset ovat äh, valideja, vaikka ne tehdään digitaalisen teknologian kautta. Ja usein yritykset äh, pyytävät lupaa vastaanottajalta sille, että tämä tunnustetaan validiksi tiedonannoksi meidän pitäisi kerätä näitä hyviä käytänteitä, koska hyvin paljon tapahtuu. On olemassa jo paljon rekistereitä, joissa on olemassa standardi kaavakkeita, asiakirjojen digitaalista esittelyä ja digitaalisia ilmoituksia. Eh, niin, että emme saisi mielestäni lisätä byrokratiakustannuksia ainoastaan sen takia, että tunnustetaan ja muodollistetaan se, mikä on jo tapahtumassa. Eli ensimmäinen vaihe, sen pitäisi olla eh, hyvien käytänteiden analyysi. Toinen ajatukseni on se, että joskus kun puhutaan myös eh, alueellisten, paikallisten toimijoiden kanssa, jotka ovat äh, tottuneet vähän perinteisempiin kysymyksiin, äh, niin äh, he nostavat esiin rahanpesuun ja tietosuojan tällaiset kysymykset. Ja siksipä Euroopan unionin digitaalisten sisämarkkinoiden ähm, edelläkävijänä pitäisi vakuuttaa käyttäjät siitä, että digitaalinen prosessi sisältää turvallisuusjärjestelmiä, joilla jotka antavat meille riittävästi välineitä puuttua näihin ongelmiin, joten meidän täytyy tunnistaa ensin se, mikä ehkäisee digitaalisten menettelyiden käytön tällä alalla, ja sitten ottaa mukaan asiantuntijat, jotka tunnistavat ja löytävät ratkaisut näihin, koska olen varma, että ratkaisuja on. Voin vain olla samaa mieltä tästä. Elizabeth Wolf, Englannin ja Walesin asianajayhdistyksestä on pyytänyt puheenvuoron, mutta en löydä häntä. Rova Wall. Okay, no. And uh, the commission? Entäpä komissio? Haluaako komissio lausua jotain? Thank you very much. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Hyvää huomenta päivää. Olen yhtiö oikeusyksiköstä komissiosta. Olemme kovin kiitollisia, että parlamentti ja valiokuntanne järjesti tällaisen työpajan yhtiöoikeuden digitaaliset näkökohdat ovatkin keskiössä meidän valmistelutyössämme yhtiöoikeuden parissa. Sisämarkkinastrategiassamme viime vuodelta todettiinkin jotain siitä, mitä me haluaisimme selvitellä – Nimittäin todellakin, miten voitaisiin käyttää digivälineitä yhtiöiden koko elinkaaren aikana. Arvostan kovasti sitä, että Vanessa Knappkin, kuten totesitte puheenjohtaja itsekin, on ollut jäsenenä meidän neuvontavassa asiantuntijaryhmässämme komissiossa. Hekin antavat meille osviittaa, kertoneet ajatuksia vuoden saatossa ja mielenkiintoista kuulla myös jäsenten keskustelua ja huomioida eri näkökohdat, joita saattaa tulla esille. Ajatuksena me oikeastaan onkin, voitaisiinko ehkä tehdä jonkinlainen aloite ensi vuoden aikana. Me olemme vasta käynnistäneet työn, järjestimme kyllä jo konferenssin, johon olimme varsin tyytyväisiä viime syksynä. Siellä oli myös parlamentin jäseniä mukana, eli siellä käytiin hyvää keskustelua niin ikään olemme käynnistäneet selvityksen saadaksemme taloudellista tietoa. Todellakin aivan alkuvaiheessa olemme tässä työssä. Ja kuten totesin, sikäli tällainen työpaja on mitä tervetulleen. Kiitos. Uh, I, I would like to ask... Uh, Minä esittäisin Rova Knappilta. Puhuitte hyvän käytännön merkityksestä, eli pitäisi hyviä käytäntöjä levittää kun ajatellaan maa, kolmea maata, joissa lainsäädäntöä on, onko sieltä löydettävissä esimerkkejä hyvistä käytäntöistä? Jonkinlaista mallia, joka voitaisiin omaksua EU-laiksi. Ja toinen kysymykseni, onko teillä jonkinlaista yleistä käsitystä digijärjestelmän merkityksestä eri maissa? Onko kyse myös vähän perusrakenteiden puutteista, ettei ole riittävästi infraa kaikilla alueilla tai jossakin maissa? Onko jotain käsitystä teillä tästä? Thank you. On the first question. Kiitoksia tästä ensimmäisestä kysymyksestä hyvien käytänteiden äh, esimerkistä, niin Tämä on jo käynnissä. Ymmärtääkseni oli konferenssi eri yritysrekistereiden konferenssi Walesissa toukokuussa tänä vuonna. Ja se, mitä siinä konferenssissa tehtiin, oli hyvien käytänteiden vaihtaminen eri yritysrekistereiden välillä. Ja konferenssi kesti useamman päivän ymmärtääkseni, ja siinä käsiteltiin sitä, että miten voidaan luoda internetissä yrityksiä ja myöskin luoda näitä rekistereitä. Ja eräs tanskalainen kollegani on puhunut hyvin paljon yritysrekisterin kanssa Tanskassa ja olla mahdollista, että standardi kaavakkeiden käyttö netissä olla erittäin hyödyllinen siinä, että rekisteri saa oikeat tiedot heti aluksi, koska jos oikeita tietoja annetaan, niin ei voida siirtyä seuraavaan vaiheeseen, joten digitalisointi voi olla erittäin hyödyllistä tässä, ja olen optimistinen sen suhteen, että hyvien käytänteiden vaihto on jo alkanut, koska olen edeltävän puhujan kanssa samaa mieltä siitä, että se on erittäin tärkeää kun tehdään, halutaan tehdä muutoksia lainsäädäntöön. Sitten digitalisaatiosta ja siitä liittyykö se infrastruktuuri. Minun on myönnettävä, että en ole mikään digitaalisen äh, infrastruktuurin asiantuntija, olen yritysjuristi äh, mutta on jäsenvaltiot, jotka ovat eturintamassa äh, digitaalisen teknologian käytössä yrityslainsäädännössä, ovat myös niitä maita, joissa Digitaalinen teknologia on hyvin levinnyt väestön keskuudessa. Internetin nopeus on korkea. Eli mitä enemmän väestö on tottunut käyttämään digitaalista teknologiaa päivittäisessä elämässään, niin sen todennäköisempää on, että he haluavat käyttää sitä myös yritysmaailmassa päinvastainenkin on varmaan totta. Jos netti on hyvin hidas eikä ole tottunut sitä käyttämään, niin sitten ei varmaan halua käyttää sitä myöskään yritystä perustaessa. Kiitos. Niin, Evelin Regner. Ähm, herzlichen Dank. Sydämelliset kiitokset. Ihan yleinen kysymys äh, teille, nimittäin äh, nämä postilaatikkoyritykset ja niiden ongelma. Postilaatikkoyritykset toimivat yhä enemmän toisaalta työnantajana, jotta voitaisiin hyödyntää porsaanreikiä, äh, joita Euroopan unionissa on, niin että voidaan kiertää veroja äh, tai sosiaaliturvamaksuja, maksaa vähemmän. Miten esimerkiksi äh, yrityslainsäädännön kautta voidaan parantaa tätä verojen ja maksujen kiertoa postilaatikkoyritysten kautta, tai ainakin, ainakin yrittää siis parantaa tai ehkä jopa poistaa. Kiitoksia. Ja vielä Radevilta kysymys. Kiitoksia puheenjohtaja. Olemme puhuneet täällä parhaista käytänteistä. Haluaisin jakaa joitakin Bulgarian käytäntöjä Yli kymmenen vuoden ajan meillä on ollut sähköinen yritysrekisteri. Muutama vuosi sitten otimme vielä askeleen eteenpäin. Ja yhtiöiden on jaattava sähköisesti asiakirjoja, kun tulee eri muutoksia, kun kyseessä on pörssinoteratut yritykset, erityyppiset asiakirjat pitää löytyä verkosta. Tästä ei tullut mitään ongelmaa tradereille ja liikkeyrityksille päinvastoin. Kaikki sujuu nopeammin ja tehokkaammin ja asiakirjat hyvin tehokkaasti saadaan rekisteriin. Joitakin ongelmia tässä oli ja ihmiset ajattelivat, että saattaisi tulla petoksia, mikäli nämä asiat hoidetaan ainoastaan sähköisesti, mutta tämä osoittaa tulevan väärä pelko. petos, petosten määrä on aivan mitätön. Kyllähän meillä joitakin huolia oli digitalisoitumisen johdosta, mutta kuten sanoin, käytännössä mitään ongelmia ei ole ollut. Kiitos tästä kertomuksesta. Rova Knapp. Postulaatikoyrityskysymys ensin. Jos nyt oikein ymmärsin, niin huoli on siinä, että ihmiset käyttävät yrityksiä verojen välttämiseksi, maksujen välttämiseksi ja käyttävät ehkä digitekniikkaa tässä. Tai voidaanko digitekniikkaa käyttää korjaamaan tilannetta? No tuskin se ainakaan huonontaa tilannetta. En usko se ainakaan. Varsinkin jos tietoa vaihdetaan yritysrekistereitä kesken paremmin, niin voi olla, että se kohentaisi tilannetta. Olisi helpompaa yksilöillä yritykset ja niiden taustalla olevat henkilöt. Varmasti se olisi myönteinen seikka. Thank you. Kiitos. Nyt kyllä haluaisin antaa puheenvuoron jo Rova Schmidtille toiselle alustajallemme, joka käsittelee fuusioita, siirtoja ja konversioita. Mielenkiintoista kuultavaa. Olkaa hyvä, Rova Schmidt. Thank you very much. It's a great... Kiitoksia kovasti. Minulla on erittäin suuri kunnia esitellä tämä selvitys lainsäädännön tarpeesta rajat ylittävissä sulautumisissa, jakautumisissa ja toimipaikan siirroissa. Esittelen sen tänään teille. Alustuksessani ensinnäkin kävisin lyhyesti läpi nykytilanteen, sen jälkeen puhun rajat ylittävistä sulautumisista, sen jälkeen jakautumisista ja sen jälkeen toimipaikan siirroista, eli konversioista, ja lopuksi puhuisin vähän lainsäädännön soveltamisesta. Ensinnäkin lyhyt katsaus nykytilanteeseen. Tällä haavaa EU-lainsäädäntö tarjoaa puitteet oikeastaan vain tietyn tyyppisille rajat ylittäville sulautumiselle, nimittäin osakeyhtiöille. Siellä on oma direktiivi CBMD, yhteisijoitusyrityksille. Siellä on direktiivi sitä varten olemassa. Ja lisäksi on olemassa vielä mahdollisuus muodostaa eurooppalainen osuuskunta SE tai SE e, sulautumisen kautta. Ja kautumisissa ei ole täällä haava mitään oikeudellisia puitteita EU-ssa. Toimipaikan siirroissa on sääntöjä vain osuuskuntia varten, mutta tuomioistuin on päättänyt selikitapauksessa, että rajat ylittäviä sulautumisia käsitellään myös sijoittautumismääräysten pohjalta. Eli 54 artiklaa tulee kyseeseen, vaikka SPMD ei siinä ole mukana, niin kuitenkin sulautumisoikeus on mahdollinen. Tuomio on kuitenkin kartiasotapauksessa ja varsinkin valetapauksessa todennut, että toimipaikan reaktoritävä siirto ja sulautuminen saavat suojaa myös sijoittautumisvapaudesta. Eli sijoittautumisvapaus kattaa myös siirron. Siksi rajat ylittävät jakautumiset olisi kolmas muoto yhtiömuodon muuttamisessa ja siinä pitäisi myös hyödyntää sijoittautumisvapautta. Eli 54 artiklan nojalla oikeudelliset yksiköt saavat oikeuden jakautua, mutta kaikilla näillä alueilla, joilla ei ole mitään selvää oikeudellista säädöstä oleva oikeus sulautua ja jakautua ja siirtää ovat aika harhaa pelkästään. Kun ei ole oikeusvarmuutta, niin harva edes uskaltautuu kokeilemaan sitä. Let me now first turn to the question. Sitten seuraavaksi kysymys siitä, tarvitaanko lainsäädäntöä rajat ylittävien sulautumisdirektiivin muuttamiseksi. Direktiivin nojalla on harmonoitu puitteet osakeyhtiöitä varten ja se takaa oikeusvarmuuden ja vähentää myös liiketoimikuluja. Sitten täytäntöönpanon sulautumisten määrä on kasvanut merkittävästi. Siihen liittyy kuitenkin ongelmia ja vaikeuksia edelleen, ja ne ovat merkittävä este rajat ylittäville fuusioille – Nämä esteet ja puutteet liittyvät varsinkin direktiivin rajattuun soveltamisalaan ja myös käytännön ja menettelytapaongelmiin. Siksi on selvää tarvetta tarkistaa direktiiviä. Ja kuten olen yksityiskohtaisemmin asiakirjassani tätä käsitellyt, siinä pitäisi puuttua seuraavan kysymyksen ennen kaikkea. Ennen kaikkea Sijoittautumisvapauden soveltamisalan mukaisesti direktiivin soveltamisalaa pitäisi laajentaa kattamaan kaikki oikeudellisen yksikköä 54 artiklan nojalla SCUT. E ja toiseksi velkojen suojan sääntö pitäisi yhdenmukaistaa niin, että tulisi riittävää suojaa myös jälkikäteen. Näin velkojat saavat oikeuden saada riittävät takeet yritykseltä, joka on sulautunut. Kolmanneksi vähemmistöosakkaiden suojaa pitäisi yhdenmukaistaa. Vähemmistöosakkailla pitäisi olla oikeus lähteä riittävää korvausta vastaan ja saada lisää korvaustakin, jos vaihtokurssi ei ollut riittävä. Ja neljänneksi pitäisi olla tiettyjä poikkeuksia myös fuusion raportin vaatimuksessa, jos sitä ei välttämättä tarvita. Viidenneksi kirjanpito tietoissa on paljon erilaisuuksia, siksi pitäisi yhdenmukaista myös nämä säännöt. Ja lisäksi pitäisi olla vakiomuotoisia kaavakkeita asianmukaista dokumentaatiota ja viestintää varten. Ja tämä koskee ennen kaikkea fuusiota edeltävää sopimusta. Lisäksi pitäisi miettiä, että kaikki dokumentaatioviestintä olisi vain yhdellä kielellä, mieluusti englanniksi. Lopuksi työntekijän suojasääntöjä, pitää uudistaa niitäkin, mutta koska tämä on niin poliittisesti arka kysymys, pitäisi unohtaa lyhyen aikavälin tarkistukset, vaan työnantajan suojaa pitäisi tarkastella laajemmin, ei pelkästään tässä direktiivissä, vaan muissa, esimerkiksi osuuskuntasäädöksissä. Se on ainakin keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä välttämätöntä. Sitten seuraavaksi haluaisin käsitellä räjähtelyttäviä jakautumisia. Oikeus suorittaa jakautuminen saa suojelua sijoittautumisvapauden myötä. Mutta kuten jo totesin, kun ei ole selkeitä EUn kattavia puitteita, jakautumisoikeus on vain harhaa pääosin. Siksi meidän täytyy antaa oikeusyksiköille tosiasiallinen mahdollisuus käyttää jakautumisoikeutta ja se edellyttää myös nimenomaisia EU-puitteita rajat ylittäville jakautumisille. Lisäksi tähän on hyvät taloudelliset perusteetkin, että saadaan puitteita rajat jakautumiselle. Rajat ylittävät jakautuvat, jakautumiset ovat hyvin houkutteleva väline myös uudelle rajat ylittävästi. Tässä täytyy yksinkertaistaa organisaatiorakenteita, rakenteita, mukautua markkinatilanteisiin ja tarttua uusiin markkinamahdollisuuksiin. Pitää kyllä paikkaansa, että tällaiset uudelleenjärjestelyt voidaan saavuttaa muillakin keinoilla. Mutta jakautumisella on se etu kuitenkin, että se on kattava siirtyminen liittyen kaikkiin varoihin ja saataviin, ilman että tarvitaan edes velkoilta mitä suostumusta. Ja vielä lopuksi mahdolliset vaarat velkoille ja vähemmistöosakkaille ja työn tekijöille voidaan hoitaa asianmukaisin oikeudellisin puittein. Eli mitä tärkeimpiä tekijöitä pitäisi olla tällaisessa EU-direktiivissä koskien rajat ylittäviä jakautumisia? Koska jakautumiset voivat olla ikään kuin peilikuva fuusioista, niin yleisesti pitäisi olla sellaisia sääntöjä, jotka vastaavat myös fuusioita. Tämä koskee ennen kaikkea menettelyyn jakautumisessa, mutta myös sääntöihin, joka liittyy velkojasuojaan tai työntekijöiden ja vähemmistösakkaiden suojaan ja myös ryhmän sisäiseen suojaan. Ne ovat erilaisia sääntöjä ovat siinä tapauksessa, jos on tiettyjä erityispiirteitä ja jakautumisessa. Asiakirjasta löytyy tarkempaa tietoa tästä. Soveltamisalaa liittyen direktiivi pitäisi kattaa kaikki oikeudelliset yksiköt 54 artiklan nojalla seut -sä. Ja jotta tämä olisi mahdollista, pitäisi olla mukana monenlaisia uudelleenjärjestelyjä. Ja siellä pitäisi kattaa kolme eri tyyppistä rekautumista. Split up, aussteigen, ja spin off, abscheidung, tai hive down, ausliederung. Sitten viimeisenä, mutta vähimpänä, rajat ylittävät konversiot, eli toimipaikan siirrot. Tuomioistuimen oikeuskäytäntö on vakaasti tullut esille sen, että rajat ylittävät toimipaikan siirrot konversiomerkityksessä saavat suojaa sijoittamisvapaudesta. Mutta kun ei ole selkeitä, varmoja oikeudellisia puitteita EU-ssa, tämä oikeus siirtää toimipaikan on harhaa. Siksi oikeudellisen yksiköllä pitäisi olla tosiasiallinen mahdollisuus harjoittaa konversiovapautta ja se edellyttää myös oikeudellisia puitteita EU-ssa. Lisäksi, koska rajat ylittävät siirrot ovat houkutteleva väline uudelleenjärjestelyille, on olemassa tähän myös hyviä oikeudellisia perusteita, että saadaan EU-tason puitteet. Rajat ylittävät konversiot antavat oikeuden yksiköille, muuttaa toimipaikkaa huomioiden heidän tarpeensa ja rakenteensa. Tämä vähentäisi kustannuksia ja tehostaisi toimintaa. Se saattaa olla tärkeää myös, että voidaan houkutella äh, sijoittajia. Ja lisäksi voidaan rekisteröity konttori siirtää johonkin toiseen maahan, käyttää CVMD tai osuuskuntamääräyksiä. Tai, mutta ne eivät ole todellisia vaihtoehtoja, koska nämä ovat hyvin monimutkaisia mutkia, ja kalliitakin, niin se ei anna mahdollista konversiota niin, että se säilyttää oman oikeudellisen luonteensa siirrossa. EU-lainsäädäntöpuitteet ovat tarpeen, jotta saadaan yhtäläiset toimintaedellytykset kaikille ja saadaan selkeät ja harmonoidut standardit liittyen vähemmistöosakkaiden, velkojien ja työntekijöiden suojeluun. Sitten seuraavaksi tärkeimpiin piirteisiin uudessa direktiivissä – kun on kyse rajat ylittävästä toimivakasiirrosta, niin siinä pitäisi säilyä identiteetti oikeudessa yksikössä alkuperämaan lainsäädännön nojalla, esimerkiksi GBH Saksassa. Siitä saattaa tulla isäntävaltion yksikkö SARL Ranskassa, mutta se säilyttäisi oikeudellisen identiteettinsä kuitenkin. Ja tämän soveltamisalan mukaisesti pitäisi huomioida kaikki oikeudelliset yksiköt 54 artiklan nojalla SEU, EU-ssa. E Oikeusvarmuuden nimissä on tärkeää selkeästi määritellä myös soveltamisalan tavoitteet, mutta tämä on hankala siksi, että ei ole mitään EU-säädöstä olema, joka harmonoi yhtiöihin sovellettavaa lainsäädäntöä. Kun tällainen ongelma on olemassa, ihanteellista olisi mukauttaa EU-puitteet räätylettävä konversio varten niin, että sovellettaisiin, mukautettaisiin yhtiöisiin sovellettavaa oikeutta. Mutta vaikka ei ole mitään inkorporaatioperiaatetta yleisemmin mukana, niin räätylettäviä konversioissa olennaista on, että toimipaikka siirtyy, eli rekisteröity konttori siirtyy merkityksessä. Uudet puitteet eivät saisi edellyttää, että pääkonttori siirtyisi toisen jäsenvaltioon. Olen tästä tarkemmin tuonut esille näkökohtia asiakirjassa, ja se liittyy myös siihen, että rekisteröity konttori siirretään. Menettelypuitteet rajat konversioissa voisi perustua nimenomaan eurooppalaisiin rakennemuutoksiin, CBMD muun muassa. Lisäksi tarvitaan myös suojaa velkoille vähemmistöosakkaille työntekijöille, aivan kuten on myös edellä mainitussa direktiivissä. Lopuksi rajat ylittävän konversion pitäisi olla veroneutraali huomioiden myös osuuskunnat. As the final part of my presentation... Loppuosassa alustustani haluaisin puhua lainsäädännön täytäntöönpanosta. Yksi vaihtoehto olisi vain korjata cdmd ja jakautumisen varten oma direktiivi, kuten myös fuusioita varten. Mutta kun ajatellaan, minkälaisia samankaltaisuuksia on näissä muutosoperaatioissa kolmen kesken, tämä ei välttämättä ole ihanteellinen ratkaisu. Ja siksi tulisi tarpeettomia määräyksiä paljon. Lisäksi tämä johtaisi hajantumiseen. Sen sijaan CBMD pitäisi laajentaa kattamaan rajat ylittävää liikkuvuus näkökohtaa. Se ei kattaisi pelkästään fuusiot, vaan jakautumiset ja konversioit koskien kaikki oikeudellisia yksikköä 54 artiklan nojalla seut CBMD pitäisi järjestellä uudelleen, että se olisi yleisempi se käsittäisi kaikkia kolmea muutosta koskien sääntöjä, sitten erityisiä määräyksiä liittyen fuusioita, jakautumisia ja konversioita varten, kutakin erikseen. Se olisi tehokas, solakka ja hyvä kehys, kun nämä kaikki liittyvät läheisesti toisiinsa yritysmuutoksina. Näin saataisiin vain yksi säädös aikaan. Tällainen rajat ylittävää liikkuvuutta koskeva direktiivi koskisi kaikkia oikeudellisia yksikköjä 54 artiklan merkityksessä SEUT. Näin saataisiin valtavasti uusia taloudellisia mahdollisuuksia sisämarkkinoilla. Lopuksi, jotta voitaisiin saada täydellinen kuva, meidän pitäisi myös huomioida lainvalintasääntö, jotka on yhdenmukaista uudella romamääräyksellä niin, että sinne otetaan yhteinen standardi käyttöön. Näin haluaisin kiittää huomiostanne. Mieluusti vastaan mahdollisiin kysymyksiin. Uh, thank you, thank you very much for the... Kiitoksia kovasti tästä alustuksesta. Ihailen kovasti teidän päättäväisyytänne. Eli tehdään vain mitä te esitätte, niin kaikki on täydellistä sen mukaan Euroopan unionissa. Mutta ehkä huomasitte, että olen vähän yllättynyt, kun esitette edes yhtä kieltäkään kaikille yrityksille. Eli Aika kaukana vielä ollaan teidän ihanteestanne, mutta ihan mielenkiintoista kuultavaa. Enpä tiedä, onko jollain jäsenellä jotain sanottavaa. Ei taida olla. Selvä puhetta siis. Mutta ei ihan vielä huomenna toteudu kai. Ainakaan teidän esityksenne. Kiitos vain. Meillähän on asiakirjat ja paperit olemassa. Eli paljon esitettävää on jatkossa. Kiitos teille kaikille. No niin, ollaan ihan aikataulun mukaankin menty. Mielenkiintoista. Me jatkamme iltapäivällä kello kolmelta.